Hyvät kollegat, nyt jatkamme iltapäivän istuntoa. Aivan ensiksi eh, pöytäkirja eh, eiliseltä eh, on jaettu. Onko kukaan sitä vastaan? Kukaan ei näytä olevan sitä vastaan, jotenka pöytäkirja on hyväksytty. Nyt ennen